esityslistan kohtaan. Se on rouva Lunacekin suositus EUn ja Kosovon välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus. Rouva Lunacek, teillä on puheenvuoro. Thank you very much, President, Commissioner, Kiitoksia. Komission jäsen, kollegat, kun itse olen varapuhemies ja vastuussa Saharon palkinnosta. Ennen kuin menen yksityiskohtiin tässä sopimuksessa, haluaisin vuodelta 1998 saanutta Ibrahim Palonki, joka vain 2006 kuoli. Hän edustaa edelleen Kosovon itsenäisyyttä, väkivallatonta taistelua. Suuri runoilija, taistelija Kosovan Albanian puolesta. Haluaisin sitten nämä muistosanat hänen kunniakseen tässä alussa. No mitä tulee Kosovoon ja vakautus- ja assosiaatiosopimukseen, niin siitä on lokakuuta 2013 alkaen neuvoteltu aikaisemmin vuoteen asti niin ja 2014 se käynnistettiin. Neuvosto sopi siitä allekirjoittain sen 22. lokakuuta 2015 ja sitten se allekirjoitin täällä Strasbourgissa 27. lokakuuta. Federica Mogherini, T. Johannes Hahn EUn puolesta ja siellä oli myös Kosovon tasavallan presidentti ja Euroopan asioiden ministeri allekirjoittamassa. Ja nyt se on siellä kansalliskokouksessa hyväksytty myös joulukuun toinen päivä viime vuonna, ja nyt meidän täytyy hyväksyä tämä huomenna. Euroopan unionin ja Kosovan välinen vakautus- ja sosiaatiosopimus sen jälkeen se voi tulla voimaan. Tämä on historiallinen hetki Kosovolle. Nimittäin nyt ensi kertaa EU ja Kosovo ovat sopimussuhteessa ensimmäinen virallinen, muodollinen askel kohti EU-lähentymistä ja jopa jäsenyyttä. Kyllä, aika on vierähtänyt. Kun Kosovo nyt on uusi maa, itsenäisyyttä on kulunut vasta kahdeksan vuotta. Ja neuvostossakin vierähti tovi, mutta haluaisin kuitenkin kiittää siitä, että viisi jäsenvaltiota, jotka eivät ole vielä tunnustaneet Kosovota, ovat antaneet suostumuksensa. tämän aivoharppauksen eteenpäin minä haluaisin kehottaa teitä menemään samaan suuntaan tunnustaen Kosovon. Joillakin on ministereitäkin ollut, jotka ovat siellä käyneet vierailulla, eli reippaasti eteenpäin tunnustamaan Kosovo, tämä Euroopan unionin ensin nuorin valtio, ei se ketään satuuta, auttaa vain ihmisiä. No mitä sopimuksessa ajetaan takaa? Kuten totesin, Tämä on ensimmäinen sopimussuhde ja näin voidaan tiivistää poliittista vuoropuhelua, kaupankäyntiä, uusia yhteistyömuotoja. Se kattaa monia aloja, demokraattisten periaatteiden vahvistamista, ihmisoikeuksia. Siinä tarvitaan puitteet myös eri aloille, koulutukselle, kansalaisjärjestöille ja oikeus- ja Ja siinä asetetaan tiettyjä velvoitteita, paitsi myös oikeuksia, myös kannustimia, jotta voitaisiin täytäntöönpana uudistuksia ja Kosovossa tarvitaan edelleen uudistuksia ja hallituksen on edettävä siinä. Näin tarvitaan myös uusia investointimahdollisuuksia. Tarvitaan totta kai myös hyvää hallintoa, kun noudatetaan eurooppalaisia standardeja ja lähennetään lainsäädännössä Euroopan ynnä. Lisäksi luodaan myös loistavia mahdollisuuksia yhteyksien luomiseksi ihmisten kesken, asiantuntijoiden, kansalaisten kesken, koulutuksen väen, väen kesken. Totta kai pyritään torjumaan rikollisuutta ja vahvistamaan kulttuuria ylipäätään yhteistyön hengessä naapurimaiden kanssa. Näin edistään vakautta alueella. Mutta totta kai ihmisten välinen, kansalaisten välinen vaihto tarvitsee sekä Kosovoa ja Euroopan unionia myös viisumivapausjärjestelyissä. Kosovo on ainoa maa, jotka eivät voi vapaasti matkustaa, he ovat ikään kuin vankilassa siellä. Siksi tämä sopimus on tärkeä askel eteenpäin, mutta vapauden on tultava perässä. Toivottavasti seuraavan parin kuukauden aikana. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti edustaja Lunacek. Seuraavaksi kuulemme komission jäsen Haania. Komission puolesta olkaa hyvä. Thank you. <clears throat> Thank you very much, madam. Kiitos rouva puhemies, arvoisat jäsenet. Haluaisin ensin kiittää teitä teidän tuesta, kun olemme kehittäneet EUn ja Kosovon välisiä suhteita. Haluaisin myös kiittää ulkoasiain valiokuntaa, intavaliokuntaa ja myös Rova Lunacekia tuesta. Mitä vakautus- ja assosiaatiosopimukseen tulee, me se on todellakin kulmakivi EUn ja Kosovon välisissä suhteissa ja se on erittäin tärkeä Kosovon tulevaisuudelle ja koko Länsi-Balkanille. Sopimus on ensimmäinen virallinen sopimus, joka yhdistää EUn ja Kosovon, ja Kosovo voi liittyä tätä kautta alueeseen, ja se pääsee hyötymään eduista, e, e, mitä tulee poliittiseen yhteistyöhön. Tätä kautta saadaan aikaiseksi rauhaa ja hyvinvointia. Tämä on meidän yhteinen tavoitteemme. Kosovo saa tätä kautta myös talousuudistuksia aikaiseksi ja tätä kautta myös ympäristö ympäristö muuttuu, saadaan aikaiseksi uusia työpaikkoja, saadaan vakaat lailliset puitteet ja myös SOMA lähenee EU-standardeja. Palvelut, tavarat, päämä voi liikkua vapaavasti. Tätä kautta saadaan myös korkeampia standardeja ja alhaisempia hintoja Kosovon asukkaille mitä liikenteeseen ja energiaan tulee, se tukee edistymistä ja tässä pyritään integroimaan maa energiamarkkinoihin EU-ssa. Ja tämän sopimuksen pitäisi myös vahvistaa alueellista yhteistyötä. Kosovo sitoutuu tätä kautta parantamaan suhteita Serbiaan ja tämä on yksi tärkeä osa sopimusta sen täytyy käydä vuoropuhelua Serbian kanssa. Ja Kosovon täytyy myös toimeenpanna sopimukset, johon se on päässyt, ja sen täytyy myös työstää uusia. Kuten me olemme nähneet kuukausien aikana, tämä saattaa johtaa vaikeiksiin päätöksiin ja kompromissejakin täytyy tehdä. Lopuksi minä haluaisin sanoa, että Kosovo sitoutuu korkeisiin kansainvälisiin standardeihin liittyen muun muassa demokraattisiin periaatteisiin. Ja tämä on erittäin tärkeää kun ottaa huomioon haasteet, joita Kosovo joutuu kohtaamaan tällä hetkellä. Tämä tarkoittaa mm, toimoelimet, joiden avulla taataan toimielinten toimivuus, niitä täytyisi kunnioittaa. Ja tämä tarkoittaa myös sitä, poliittisen vuoropuhelun täytyisi olla avointa, koska väkivalta ei kuulu demokraattiseen järjestelmään. Ja pyytäisin tässä yhteydessä, että Kosovan politiikot yrittäisivät ratkaista eri mielisyydet sillä tavalla, jota voidaan kunnioittaa ilman väkivaltaa, häiriöitä, uhkauksia rouva puhemies, arvoisat jäsenet. Minä haluaisin vielä kerran kiittää teitä tuestanne ja minä odotan keskustelua. Kiitos. Kiitoksia kovasti, herra Haan. Seuraavaksi Intavaliokunnan puolesta puheenvuoron saa herra Sensen. Kiitos rouva puhemies, komission jäsen, hyvät kuulijat. Euroopan kansanpuolueen nimessä haluan tukea vakautus- ja sopimuksen solmimista Kosovon ja EUn välillä. Kosovo on pieni maa Länsi-Balkanilla, mutta täytyy myös muistaa, että kyseessä on viimeinen maa näiden kaikkien joukossa, jonka kanssa nyt sitten allekirjoitamme sopimuksen. Mikä tärkeintä, ja komission jäsen sen otti jo esille, Sopimus tuo muassaan monia hyviä ratkaisuja sekä EUlle että ennen kaikkea tälle pienelle valtiolle ja kansakunnalle, joka kärsii köyhyydestä eh, ehkä kaikista eniten eurooppalaisista kansoista, joten meillä on tässä mahdollisuus tukea ja auttaa Kosovoa. No toisaalta kuitenkin se on edullista myös EUlle kuten maahanmuuttoasiassa, joka nykyään on kovin suuri ongelma ja haaste ratkaistavaksi. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi kuulemme poliittisten ryhmien edustajia. Herra Adaktus on ensimmäisenä kansanpuolueen puolesta. Kiitos puhemies. On todella hauskaa ja historiallistakin, että me olemme hyväksymässä sopimusta Kosovon kanssa. Se on todellakin Kosovolle virstanpylvä. Siinä tarvitaan taloudellekin uusia mahdollisuuksia, poistetaan esteitä sisämarkkinoilta ja sopimuksen myötä vahvistetaan myös se, että Kosovon tulevaisuus on Euroopassa. Samoin voidaan todeta, että Euroopan yhdentyminen edellyttää poliittista tahtoa. Ei siinä vapaamatkustajia salli, että siinä tarvitaan päätöksiä, eikä tämä koske pelkästään sitä, että täytyy uudistukset toteuttaa. Ja siinä Rova Lunacek on korostanutkin, että täytyy vielä vahvistaa työtä korruption torjumiseksi. Tämä on hyvin keskeistä. Korruptio on merkittävä este Kosovon kehityksessä jatkossa. Poliittista tahtoa tarvitaan myös, kun viedään läpi tällaista sopimusta, joka ei välttämättä ole kauhean suosittu äänestäjien parissa, mutta yhtä lailla on ratkaisevaa, että voidaan normalisoida naapuritten kanssa suhteet. Tämä on hallituksen vastuulla nyt, toki myös opposition edustajien harteilla. Lopuksi, puhemies, haluaisin vielä antaa tukeni tälle historialliselle sopimukselle, joka on ensimmäinen muodollinen virallinen sopimus EUn ja Kosovon kesken. Kiitos. Sitten seuraavaksi edustaja Pantzeri. Grazie, presidente. Kiitos puhemies. Tämä vakautus- ja assosiaatiosopimus Kosovon kanssa on merkittävä askel eteenpäin, koska siinä luodaan edellytykset myös lähentymisprosessille EUn kanssa. Kuten on todettu, sopimuksen myötä voidaan luoda hyvät suhteet ja harjoittaa poliittista vuoropuhelua entistä tiiviimmin, luoda kauppasuhteita ja luoda myös eri aloilla uudenlaista yhteistyötä. Totta kai sopimus ei ole piste, vaan tässä on vielä paljon ongelmia edessä, kuten on nähty monista mielenosoituksistakin. Tämä edellyttää, että vahvistetaan demokraattisia laitoksia Kosovossa, Tämä on perustavanlaatuista, jotta voidaan taata paremmat näkymät tuolle maalle ja ylipäätään Balkanin alueelle. Me tarvitsemme tätä ennen kaikkea nykyvaiheessa, jota luonnehtii monet ongelmat. Muuttoliike muun muassa. Ja Balkanin alue, koska mukaan luokien, on risteyskohdassa. Siksi meidän täytyy osoittaa tarkkaavaisuutta, koska voi olla, että siellä syntyy merkittäviä ongelmiakin Euroopan unioninkin kannalta. Tästä syystä meidän annamme täyden tukemme vakautus- ja assosiaatiosopimukselle. Me uskomme myös, että olisi hyvä, että komissio tukisi Kosova vielä kunnianhimoisemmissa hankkeissa. Varmasti siellä tarvitaan myös tukea uudistuksille ja demokratian vahvistamiselle. Kiitos. Kiitos kovasti, herra Jambatski. ECRn puolesta. Госпожо председател уважаеми колеги, моята група ЕКР приветства споразумението за стабилизиране и асоцииране на Косово с Европейския съюз. Kiitos. EUn ja Kosovon välinen vakautus ja assosiaatio on hy hyvä sopimus. Haluan kiittää Lunacekin työstä Kosovo on kuitenkin vaikeassa tilanteessa, kun oikeuslaitos ei toimi toivotulla tavalla, eikä olla pystytty järjestäytynyttä rikollisuutta tai torjumaan riittävästi. EUn yhdentyminen on merkittävä mahdollisuus Kosovolle, koska se tarvitsee apua valtion rakentamiseksi. Kosovon kansalaiset tarvitsevat myös työmahdollisuuksia saada aikaan parempaa hyvinvointia. Missään etniset mm, suhteet eivät ole niin tärkeitä kuin Balkanin alueella, jotta voidaan jännitteet välttää ja konfliktit välttää. Meidän täytyy kunnioittaa kaikkien etnisten yhteisön oikeuksia, ei pelkästään kosovolaisten, vaan myös muidenkin maiden, jotka lähestyvät EUta. Haluaisin myös bulgaarialaisia Makedoniassa muistaa tai muitakin yhteisöjä, jotka ovat jääneet ulkopuolelle. Kiitos kovasti. Sitten herra Rados. Alderyhmä puolestaan. Kiitos paljon, rouva puhemies. Arvoisa komission jäsen, ALDE-ryhmän puolesta haluaisin tukea EUn ja Kosovon välistä vakautus- ja assosiaatiosopimusta. Toivon, että puitesopimus myös allekirjoitetaan, jotta Kosovo voi osallistua EUn toimiin. Kosovo on epätasapainoinen ja meidän täytyy tietää, että, so, että Serbia ja Bosnia-Herzegovina tunnustaisivat maan ja, mutta täällä kuitenkin on poliittisia voimia, jotka eivät halua tunnustaa tätä valtiota. Ja ne ovat myös sanoneet, että joitakin rajoja tullaan muuttamaan ja tämä varmasti johtaa konfliktitilanteeseen. Ja siksi onkin erittäin tärkeää olla kunnianhimoinen, kun puhutaan tämän sopimuksen toimeenpanosta. Tämä ei ole ainoastaan taloudellinen sopimus, Tätä kautta rakennetaan demokraattisia toimielimiä, oikeuslaitosta vahvistetaan ja siksi on erittäin tärkeää, että me olemme sitoutuneet tämän sopimuksen toimeenpanoon. Tämä on Euroopan unionin intresseissä ja se hyödyttää myös Kosovon kansalaisia. Tämä on ainoa tapa taata se, että Kosovo tulee hakemaan Euroopan unionin jäsenyyttä ja liittymään perheeseemme. Tätä kautta me voimme vakauttaa maata ja tätä kautta myös koko alue vakautuu, koska maantieteellisesti se on osa Euroopan unionia. Siksi liittymisprosessin täytyy olla mahdollisimman nopeaa. Kiitos. Kiitos kovasti. Seuraavaksi haluaisin todeta teille, että Valitettavasti sinisille korteille ei nyt ole aikaa. Olemme jo nyt myöhässä aikataulusta. Eli pidän kiinni tästä aikataulusta. Seuraavana herra Kuuso Mui, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Me emme ole muutaneet kantaamme Kosovoon. Me, me pidämme sitä vain väitettynä valtiona, joka on kansallisen oikeuden reunamilla. Sitä paitsi Kosovon itse ilustettu itsenäisyys ei takaa YK on jäsenyyttä. Minun maanikaan ei ole tunnustanut sitä, kuten moni mukaan maa. 244 päätöslauselma YK, joka puhuu Kosovon itsemääräämisoikeudesta, edellyttää poliittista sopimusta Serbian tasavallan hallituksen, kuten myös Kosovan viranomaisten, täytyy löytää vielä poliittinen ratkaisu, toisenlainen kuin on nykyinen status quo. Kosovo on nyt ikään kuin limboasemassa ajatellen kansainvälistä oikeutta. Ja siellä Yhdysvallat vaikuttaa sotilaisella mallallaan, kuten myös Venäjä, joka haluaa putkia ja energiaväyliä valvoa. Kiitos. Seuraavaksi Farian, Farian Puulos sitoutumattomista. Thesis logo της γεωστρατηγικής σου θέσης niin tässä on imperialistinen ristiriita geopolitiikan vuoksi. Tässä on lähialueita, joissa on paljon sotia ja konflikteja, jotka ovat kuitenkin energiakäytäviä. Siellä on suuria investointeja ja myöskin Naton puskuri on siinä. Ja siellä sitten on Venäjän porvaristonkin etu kyseessä. Sotilaalliset interventiot NATOn ja Yhdysvallain taholta luovat protektoraatin ja luovat jakoja ihmisten välille, jakolinjoja, kun palvellaan NATOn ja paikallisen porvariston etuja. Nyt täällä tunnustetaan Kosovo tämä protektoraatti. Kreikan hallituksena on suuri vastuu, koska tämä kaikki tarkoittaa sitä, että on äh, yritetään rajoja muuttaa ja on aluevaatimuksia Kosovon ja Albanian osalta. Ja tässä tulee Fyromin ja Kreikan välille kiekkolinjoja sitten on myös tällainen lopparijärjestö parlamentissa, jota kutsutaan Makedonian ystäviksi. Me, meidän täytyy lopettaa kapitalismi, joka aiheuttaa sotia ja pakolaisuutta. Kiitos. Näin olemme kuulleet poliittisten ryhmien puolesta puhuneita ja seuraavaksi muut puhujat. Herra kukaan ensimmäisenä. Kiitos, haluan onnitella Kosovon hallitusta ja parlamenttia ensinnäkin, kun se on saattanut loppuun ja hyväksynyt sopimuksen. Se on virstanpylväs suhteessamme Kosovon kanssa. Sopimussuhteiden aikaansaaminen avaa uusia mahdollisuuksia tiellä läheisempään integraation Kosovon ja EU välillä. Sopimus tarjoaa kannusteen uudistuksille Kosovossa. Sehän on yksi alueen köyhimpiä maita, ja sen pitäisi pitää sopimusta mahdollisuutena talouden kasvuun ja yhteiskunnan kehitykseen, mutta myöskin mahdollisuutena saada aikaan poliittisia ja toimielin uudistuksia. EUlla on yhteinen vastuualueen kehittämisestä ja kehittymisestä. Me sen vuoksi meidän täytyy tiivistää suhteitamme maiden kanssa ja sen, niiden kansalaisten kanssa. Sopimus Kosovon kanssa, vakautus- ja sopimus on askel tähän suuntaan. Seuraavaksi sitten pitäisi tulla kosovalaisten viisumivapaa matkustaminen. Se on olennaista, jotta voidaan mahdollistaa, että kosovalaiset ihmiset ja yritykset voivat täysimääräisesti hyötyä sopimuksesta. Toisin sanoen, sopimuksen myötä olemme ottaneet tärkeän askeleen esteiden poistamisessa Kosovon kanssa. Täytyisi olla valmis ottamaan seuraavakin askel, poistaa esteet suhteessamme Kosovon ihmisten kanssa. Kiitos. Kiitos kovasti. Seuraava kerran Pitsula, puolitoista minuuttia. Pozdravljam potpisivanje sporazuma o stabilizaciji. Kiitos. Toivotan vakautus- ja assosiaatisopimuksen Kosovon kanssa tervetulloksi. Olen Kosovon valtuuskunnan puheenjohtaja. Olen vakuuttunut että tämä on ikään kuin palkinto sitoutumisesta ja tätä kautta me olemme saaneet aikaiseksi sopimuksen Länsi-Balkanin maiden kanssa. Tämä on erittäin tärkeä askel, koska tätä kautta saamme aikaiseksi investointeja, taloudellista kasvua ja kuitenkin edistys riippuu rakentavasta yhteistyöstä poliittisella tasolla. Näin ei kuitenkaan aina ole ollut. On ollut joitakin ongelmia, joita me olemme todistaneet viime aikoina. Ja tämä ei ole sopiva maalle, joka pyrkii Euroopan unioniin. Meidän täytyy taistella terrorismia ja radikalisoitumista vastaan ja meidän täytyy vähentää laittomien maahanmuuttajien määrää. Toivottavasti tämä sopimus tulee olemaan kannusten sille, että maa vie läpi äm, muitakin uudistuksia olisi hyvä, jos nuorin maa Euroopassa pystyisi tähän. Kiitos. Kiitos sitten edustaja Tomacic. Napoli. Kiitos puhemies. Kosovan hallituksen ponnistelut päästä allekirjoittamaan sopimus on paras tae hyvistä näkymistä Kosovolle. Se on uusi demokratia monine haasteineen. Siksi on elintärkeää, että viranomaiset todella sitoutuvat euroatlanttiseen yhtenäisyyteen. Tämä on koetinkivi Kosovolle, mutta myös EUlle. EU nimittäin joutuu osoittamaan yhteistä näkemystä naapuruspolitiikassaan. Kosovasta puheen ollen Tunnustaminen tulee tietenkin ensin mieleen. Miten rehellisiä me olemme Kosovoa kohtaan? Me puhumme Eurooppa-jäsenyyden mahdollisuuksista, mutta jotkut jäsenvaltiot eivät ole vieläkään tunnustaneet Kosovon tasavaltaa. Sopimus ei ole ensimmäinen tai tärkein askel Kosovolle kohti itsenäisyyttä. Kansainvälinen tunnustaminen on kaikkein tärkein askel. Minä kehotan kaikkia tunnustamaan siis. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Sitten sitoutumattomista herra Sinä Viinos. Minuutti. 10 1999 YK on turvallisuusneuvosto asetti Kosovon väliaikaishallintoon henkisestä, moraalisesta ja geopoliittisesta näkökulmasta, niin Kosovo on Serbian sydämessä. Kosovon taistelusta tai tässä taistelussa olivat mukana bosnialaiset, kroatialaiset ja myös ottomaanien valtakunta oli siellä mukana ja jotkut eivät ymmärrä tätä historiallista taustaa. Ja tästä syntyy tämä vakautussopimus, koska ei ole valtio. Titon rikokset ovat luoneet näitä Kosovo-friikkejä. Myönnetään, että Kosovo muuttuu väkivaltaisesti, muutetaan siellä väkivaltaisesti valtioiden rajoja, jotta voidaan ajaa kansallista albanialaisten intressiä. Niin kuin myös Pohjois-Kyproksella kaikki haluavat tapahtuvan. Kiitos sitten seuraavaksi ja viimeisenä puhujana luettelossa on Ravun Sulitsa. Um, Hyvät naiset, herrat, kaikki näiden Länsi-Euroopan maiden täytyy liittyä. Ne liittyvät joskus Euroopan unioniin. Se on Euroopan intresseissä ja näiden maiden intresseissä. Haluaisin onnitella rouva Mogherinia tästä historiallisesta sopimuksesta, jonka hän onnistui saamaan aikaisin Serbian ja Kosovon välille viime elokuussa. Belgradin ja Pristinan väliset suhteet normalisoituvat, mutta kuitenkin Kosovon itsenäisyyttä ei ole tunnustettu. Ja on vielä viisi Euroopan unionin maata, jotka eivät ole tunnustaneet Kosovon itsenäisyyttä. Ja tämä mekanismi on sui generis mekanismi. Tätä kautta pyritään, Kosovo saada, saa, pyritään saamaan Kosovo lähemmäksi Euroopan unioniin ja komission ja jäsenvaltioiden täytyy löytää tapa, miten tämä alue tulee aloittamaan neuvottelut Euroopan unionin kanssa jäsenyydestä. Mutta ensin kuitenkin se, ilman, että sitä kaikki ovat sen tunnistaneet. Ja sitten järjestäytynyt puhuja keskeytetään. Kiitos hyvät kollegat. Seuraavaksi meillä on menettely ilman puhujalistaa. Herra Kelly puhuu ensimmäisenä. Keskustelin tätä vilkasta keskustelua. Useimmat puolsivat sopimusta. Totta kai kun olen kansanpuolueesta Puolan innolla sitä, että Kosovo voi kehittyä niin että voidaan saada parempi elintaso ja vahvempaa luottamusta, kunhan sopimus tulee voimaan, saada enemmän kauppaa, työpaikkoja ja elintasoa. Odotan myös mielenkiinnolla sitä päivää, kun Kosovassa tulee täysivaltainen jäsen EU-ssa, kun katsotaan toiselta laidalta Irlannista, kun olemme siellä länsilaidalla, niin 73 liitymme unioniin, olemme ihan valtavasti hyötyneet jäsenyydestä EU-ssa sitten noiden päivien emme voisi kuvitellakaan jättävämme EUta, vaikka britit ehkä niin ajattelevat. Varmasti tämä koskee myös Kosovoa ja muitakin tuon alueen maita, koska tässä olisi paljon tarjottavana vakautta, naapuruutta ja totta kai tarvitaan myös uusit, uudistuksia. Kiitos. Kiitos. Sitten seuraavaksi herras Schenji. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, tisztelt elnök asszony. Kiitos mahdollisuudesta puhua, rouva puhemies. Vakautus- ja assosiaatiosopimus on avainasemassa. Se on myös hyvin tehokas väline naapuruspolitiikassamme. Alueen vakaa kehitys on kovin tärkeää. Sen vuoksi on korkea aika, että annamme mahdollisuuden Kosovolle mukaan lukien tulevaisuuden näkymä viisumivapaasta matkustamisesta. Valitettavasti esteitä on tälle menettelylle, koska viisi jäsenvaltiota eivät tunnusta Kosovoa itsenäisenä valtiona. Tämä on hyvä mahdollisuus siihen, että nämä jäsenvaltiot muuttavat kantansa, vanhentuneen kantansa. Pristinan ja Belgradin välinen dialogi on hyvin tärkeässä asemassa. Dank. Kiitos. Sitten äh, rouva Valtmans. Äh, voorzitter, en dank Kiitos, herra puhemies, kiitos komission jäsen. Tämä aihe käsittelee tärkeää vakautus- ja assosiaatiosopimusta. Tämä on ensimmäinen askel kohti lähentymistä Euroopan unionia. Meidän täytyisi tukea sitä ja meidän täytyy myös tukea raporttia vuodelta 2015. Edistystä on tapahtunut. Meidän täytyy tukea Kosovoa, jotta se voi kehittyä. Kiitos. Eh, Hvala za besedo. Eh, tudi sam bi se zahvalil poročevalki gospe lunacek za... Minäkin haluaisin kiittää esittelijä rouva Lunacekia erinomaisesta työstä ja kaikista ponnistuksista, joita on uurattu tähän mietintöön. Mielestäni assosiaatiosopimus on avainasemassa – itse asiassa se on Kosovolle ikkuna maailmaan. Kosovohan viime vuosina ja vuosikymmeninä on kokenut kovia aikoja. Sopimus itse asiassa tarkoittaa vapaata ihmisten ja hyödykkeiden liikkumista. Se helpottaa myös siirtymistä kohti viisumivapaata menettelyä kohti, niin kuin sitä kutsutaan. Sopimus tietysti avaa suuren alan infrastruktuurin ja energiasektorin kehittämiseksi. Sen myötä voidaan myös puuttua ympäristöhaasteisiin. Nehän eivät ole merkityksettömät Kosovossa. Täytyy myös panna merkille, että Kosovolla on hyvin tärkeä osa alueen vakauden turvaamisessa. Siinä on myös vastuunsa. Kiitos. Ja sitten kollega Oomaer viimeisenä. Kiitos puheenjohtaja. Ei ole salaisuus, että että kansalaiset pelkäävät islamia eniten tällä hetkellä Euroopassa. Ja jos ottaisimme nämä huolet vakavasti, niin silloin tämä Kosovo-kurssi ei olisi mikään vaihtoehto, mutta kuitenkin tähän suuntaan me kuljemme. Sveitsiläisessä Sanoma-lehdessä pohdittiin tänään, tuleeko Kosovosta Euroopan ensimmäinen islamilainen valtio, ja tässä artikkelissa viitataan siihen, että saudi-arabialaiset ovat tukeneet moskeijan rakentamista maassa. Radaf Badawiahan kidutettiin Saudi-Arabiassa ja todellakin tämä täytyisi ottaa huomioon. Ja, ja tämä Saudi-Arabia on valinnut Kosovon Trojan hevoseksi Euroopassa ja tämä vaara täytyy ottaa huomioon. Ja mielestäni jäsenyys on epärealistinen ja myös vaarallinen. Kiitos kollega Obermeier. Menettelymme puhujalistaa on saatettu päätökseen ja komission jäsen Haan saa puheenvuoron herr präsident! Ähm, kiitos puhemies hyvät jäsenet vakautus ja assosiaatiosopimus eun ja kosovon välillä on tärkeä askel kosovon eurooppa polulla. se myötä vaikuttaa kovasti vakauttamisprosessiin länsi balkanilla Kosovo voi nyt sitten liittyä valtavirtaan alueella, jakaa saman vision ja saman tulevaisuuden. Tähän kuuluu muuten selkeä eurooppalainen perspektiivi siinä mielessä, että mahdollinen sen tulevan jäsenen täytyy jakaa eurooppalaiset arvot. Siihen kuuluu selkeä jako valtion ja uskonnon välillä. Mutta toimeenpano on tärkeää. Tarvitaan aikaa, että sopimus alkaa tuottaa tuloksia. Se täytyy toimeenpanna sellaisella tavalla, josta sovittiin. Se ei ole mikään ihmelääke, joka voi ratkaista kaikki Kosovon ongelmat. Ei minulla kuitenkaan ole epäilystä siitä, etteikö sopimus saa aikaan yhteenkuuluvuuden tunnetta, etteikö se luo sellaista perustaa, rakennetta ja kehystä, jonka myötä voidaan tukea Kosovoa pyrkimyksissään äh, täyttää sen äh, kansalaisten osoitukset rauhasta ja kukoistuksesta. Haluan myös nyt sitten vedota tässäkin äh, Kosovan hallitukseen ja oppositioon, että istuvat samaan pöytään ja keskustelevat näkemyseroista. Poliittinen kriisi, joka Kosovossa on meneillään, on vienyt aivan liian aikaa, aikaa, johon Kosovolla on huonosti varaa. Poliitikoilla ovat sen velkaa ihmisille, että ratkaisu löydetään nopeasti. Kansalaiset eivät ansaitse mitään vähempää. Luotan siihen, että tämä talo tukee Kosovoa pyrkimyksissään päästä lähemmäksi Eurooppaa. Vielä kerran kiitoksia kovasti. Kiitoksia komission jäsen Hahn. Ja sitten vielä esittelijä Rova Lunacek kaksi minuuttia. Kiitos. Puhemies, vaihdankin tässä Englantiin. Puhemies, komission jäsen, kollegat, hyvät kollegat, haluaisin kiittää kaikkia, myös niitä, jotka tulevat niistä maista, jotka eivät tunnustaneet Kosovoa, kun olette tukeneet tätä vakautus- ja assosaatiosopimuksesta. Tämä on erittäin tärkeä sopimus, mutta haluaisin sanoa yhdelle edustajalle kuesta, että yli puolet YK-jäsenmaista ovat tunnustaneet Kosovon, joten kyllä Kosovostakin pitäisi tulla YK jäsen. Täällä on esitetty paljon argumentteja. Haluaisin puuttua kahteen. Haluaisin palata Ibrahim Rugovaan. Aloitin hänestä tänä iltana. Hän on väkivallattoman ponnistelun keulakuva ja pyytäisin, että oppositiopuolueet pitäisivät hänet mielessä ja palaisivat parlamenttiin, eivätkä estäisi parlamentin toimintaa, koska väkivalta ei kuulu tähän nuor, nuoren tasavallan parlamenttiin. Ja lopuksi minä haluaisin mainita jotain aivan muuta. Tämä on erittäin myönteistä Kosovolle. Viime torstaina Ensimmäinen Kosovon lyhyt elokuva on nimetty parhaaksi lyhyt elokuvaksi. Se on nimeltään Shock. Se kertoo kahdesta kaveruksesta, jotka elivät sodan aikaan. Tämä sota on jo loppunut, mutta todellakin toivoisin, että tämä elokuva saisi Oscarin, lyhyt elokuvan Oscarin. Se olisi todellakin hienoa tälle nuorelle maalle. Kiitos. Kiitos kollega Lunacek. Keskustelu on päättynyt. Tästä äänestetään.